Wir kommen nun zur Abstimmung. Siirrymme äänestyksiin. Ach so. Äh, Frau Corazza Bild. Corazza Bild pyytää työjärjestyspuheenvuoroa. Rouva Koratsa Bild, oletteko pyytänyt työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia, herra puhemies. Tiedätte, että nyt on kulunut kuukausi sen jälkeen, kun tässä talossa Rova Le Penin äänestyspetot paljastettiin, niin monet kollegat ja minäkin halusimme tietää, mikä on sen tutkimuksen tilanne, jota te johdatte erityisesti kohti herra Marcel de Gravia, joka on Euroopan kansojen vapauden ryhmän johtaja eh, herra Nikola V, joka on Front Nationalin pääsihteeri. Herra puhemies, haluan myös kysyä, haluatteko järjestää kuulemisen Ravalle Penin kanssa, koska hän on ryhmän toinen puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Frau Corazza Bild. Äh, Edustaja Corazza Bild. Olen käynnistänyt tutkimuksen tästä vääränlaisesta äänestyksestä de Graafin kohdalla. Olen kuullut herra de Graafia ja hän tunnusti äänestäneensä epäkorrektisti Minun on päätettävä nyt seuraamuksesta. En ole vielä päättänyt minkälaisesta, mutta seuraamus on tulossa. Ja de Graaf todella tunnusti virheellisen toiminnan ja sen, että hän hyväksyy seuraamuksen. Ja olen myös kuullut, olen kuullut myös herra Meetä asiassa, joka kiistää äänestäneensä Le Penin puolesta Le Penin poissa ollessa. Hän sanoo, että näin hän ei ole tehnyt. Kollegat, jotka kirjoittivat minulle, sanoin nähneensä tämän herran äänestäneen Le Penin puolesta, niin olen myös keskustellut näiden kollegoiden kanssa – myös teidän kanssanne. Ja kaikki kyseessä olevat henkilöt ovat vakuuttaneet minulle pöytäkirjassa, joka allekirjoitetaan, kollegat sen allekirjoittavat, että he pitävät kiinni siitä, että he näkivät tämän henkilön äänestävän Löpenin puolesta. Kun tutkintani päättyy, päätän, mitä teen. Keskustelen uudelleen tämän henkilön kanssa. Neljä viisi kollegaa sanoi, että tilanne oli näin. Ja yksi kollega taas sanoi, että tilanteen olen päinvastainen. Tutkinta, joka koskee edustaja Le Penia, eh, Le Pen oli salissa äänestyksen aikana ja hänen puolestaan äänestettiin ja nyt on selvitettävä, tiesikö Lypen äänestikö, että henkilö äänesti hänen puolestaan vai ei. Ja tulen tästä tiedottamaan, kun asia edistyy. Olkaa hyvä. Jo tuolloin esitin kysymyksen. Tämä äänestystulos oli hyvin tiukka. Oli yhden eron, äänen ero tai äänestystulos oli tasaan ja kysyin, tarkistitteko äänestyksen ja mitä te teette, jos tämä niukka enemmistö syntyy vain petoksen takia. Mihin vai? Kyllä seurasin sitä, mitä sanoitte. Äänestystulokset olivat sellaiset, että ne eivät olisi voineet muuttua, vaikka tällaista vääränlaista äänestämistä ei olisi tapahtunutkaan. Ja jos näin olisi ollut, tilanne olisi ollut äärimmäisen vakava. Herra Gollis, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Puhemies, minä olen eh, vanha edustaja eh, ja prostatavaivatkin kasvavat eh, tässä minuutti minuutilta. Äänestykset sinä päivänä kestivät kaksi ja puoli tuntia. Minkä toiminnan työjärjestys varmistaa, jotta minä voin toimia, kun otetaan huomioon fysiologiset tarpeeni ja luonnolliset tarpeetkin kutsuvat äh, silloin, kun pysyn omalla paikallani. Haluan vielä täsmentää, että äh, vuonna 1987 Ranskan kansalliskokouksessa minä olin todistamassa entisen kollegamme Trautmanin, sosialistikollegan äänestäneen silloin, kun hänen ryhmästään oli yli sata jäsentä poissa ja vain yksi kollega sitten käytti avaimia, käänsi avaimia vilpillisesti ja näin muutettiin kansalliskokouksen äänestystulosta ja kyseessä kuitenkin oli hyvin tärkeä perustuslain asemassa oleva lainsäädäntö. Kiitos. Ja Verehrter Herr Kollege Gollnisch. Arvon kollega Gollnisch. Tämä menettely on meille kaikille tärkeä. Se koskee meitä kaikkia. Ja ne koskee meitä kaikkia. Joten on syytä pohtia, miten voimme teitä auttaa. Olipa keskustelu mikä tahansa. Kysyn ja puhun tästä vielä ryhmien kanssa erikseen. Herr Teurer. Herra Teurer. Herr Kollege Teurer verzichtet. Hän ei käytäkään puheenvuoroa, niinkö? Selvä. Nyt siirrymme sitten äänestämään. Veropäätöksiä käsittelevä erityisvaliokunta ja siihen liittyvä puheenjohtajakokouksen päätös on annettu teille. Nimen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätös on hyväksytty, joten tämä erityisvaliokunta jatkaa ja nimitykset hyväksytään. Seuraavaksi EUn ja Liechtensteinin sopimus Olkaa hyvä. Minun äänestysluettelossani on kaksi äänestystä. Toinen koskee valiokunnan asettamista ja toinen nimittämisiä. Onko tämä väärin vai oikein? Pieni hetki. Herra Bytsikoffer. Äh, äänestys sujui korrektisti. Toinen oli nimitys, joka seuraa äänestystulosta. Eli toimimme aivan oikein. Nyt sitten Lounasin mietintö, EUn ja Liechtensteinin sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tietojen vaihdosta. Tämähän liittyykin myös edellisen aiheeseen. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Esittelijälle onnittelut. Seuraavaksi Metsolan ja Kellerin mietintö tarkistus 1 äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohdasta kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. On tarkistettava tämä koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta neljä, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale viisi ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Koneäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty ja viidesosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta yhdeksän kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 12, sekin kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hyväksytty. Kohta 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin No hyvä, tarkistetaan koneen äänestyksellä tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. No hyvä, että tarkistettiin. 23. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, sekin on hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Joko kaikki ovat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 30. 31 puolesta vastaan. Tyhjää näyttäisi olevan hyväksytty, mutta jos haluatte tarkistaa, niin kyllä sekin sopii. Hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ensimmäinen osa kohdasta neljä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, tyhjää. Tämä oli nyt hankalaa. Tämä on tarkistettava nyt koneellisesti. Oletteko jo äänestäneet? Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Johdantosan viite C. Johdantosan kappale C. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosa L kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosa O. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdanto Haluatteko tarkistaa tämän edellisen? No selvä. Toinen osa. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosakapalle Q. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että sama enemmistö, mutta varmuuden vuoksi tarkistakaamme tämä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselmaan muutetussa muodossa nimen huutoäänestys alkaa. Joko kaikki ovat äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi Delin mietintö kestävästä kaupunkiliikenteestä. Kohta yksi nimen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta viisi nimen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 8, nimen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 9, nimen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Nimenhuutoäänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy hyväksytty. 25, sekin nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Joko kaikki ovat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Sekin hyväksytty. 28, kaksi osaa, nimenhuuto äänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, sekin nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 30 Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32. Nimenhuutoäänestys kolme osaa. Ensimmäinen osa puol- äh, äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, sekin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko olette äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, nimenhuut äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty tämäkin. 36. Nimenhuutoäänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hyväksytään alkuperäinen teksti, kaksi osaa. Nimen huutoäänestys alkaa ensimmäisen osan kohdalla. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, siinäkin nimenhuutoäänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdan 45 jälkeen tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Pieni hetki. Täällä pyydettiin puheenvuoroa. Äh. Kiitos, puhemies. Tarkistus, josta äänestetään, on todella tärkeä. Volkswagen-skandaalin paljastuksesta huolimatta näemme, että fossiiliselle polttoaineelle on yhä äh, tukiaisia, erityisesti dieselille, joka saa verotukea suhteessa perinteiseen polttoaineeseen jos me haluamme vähentää perinteisten polttoaineiden ajoneuvoja. Meidän tämän tarkastuksen kautta haluamme kiinnittää jäsenvaltiot huomiota siihen, että pitää lopettaa julkiset tuet fossiilisille polttoaineille. Kiitos. Beruhigen Sie erstmal, bitte sehr. Pyydän teitä nyt rauhoittumaan. Olkaa hyvä kollega. Sorry, that was a political... Puhemies, tämähän oli poliittinen puheenvuoro eikä mikään työjärjestyspuheenvuoro. Varmaankin piiskureitten tulisi tehdä työtä. Tämä oli poliittinen kommentti eikä työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Hyvä kollega, Kollega Deli on tässä esittelijänä ja hänellä on oikeus pyytää puheenvuoroa. Tiukasti työjärjestyksen mukaisesti minun täytyy antaa hänelle puheenvuoro. Ja te käytitte, hyvä Deli, tätä nyt poliittisen tarkoitusperin. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys jatkuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja kommen nun zu paragraf 46. Sitten 46. Nimenhuutoäänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa koneellisesti. Koneellistus päättyy. Hyväksytty. 50 nimen huutoäänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 nimen huutoäänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 nimen huutoäänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hyväksytty. 62, sekin nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosa D puolesta. Vastaan. Tyhjää. tämä. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosa K. Nimenhuutoäänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. 512 puolesta, 103 vastaan, tyhjään ja 6. Johdanto-osakappale M nimen äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja johdanto-osa V, sekin äänestyksellä, joka alkaa, joka äänestitte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantoosan kappale 2 V. Ensimmäinen osa, nimen huutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa, nimen huutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. on kappale X kolmessa osassa. Ensimmäinen osa huutoäänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa huutoäänestys alkaa. Joko äänestitte ja päättyy. Kolmas osa sekin nimenhuutoäänestyksellä. Joko äänestitte, äänestys päättyy. hyväksytty. Ja sitten päätöslausuma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty.